pyrkiä estämään tämä, joka ei ole mitään muuta kuin murhaa. Vetoan, että EU lähtee liikkeelle pelastamaan Sakinia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana esityslistalla on Portasin mietintö Euroopan globalisaatiorahaston rahoitus ja toiminta. Esitteli saa nyt neljä minuutin puhe, puheenvuoron. President, o que apresento Um Kiitoksia puhemies. Mietin, jonka haluan esitellä teille, on tulosta kompromissista ryhmien välillä. Varsin erilaisia näkemyksiä on työllisyyspolitiikasta ja siitä, miten suojellaan työttömyyttä vastaan. Ja haluaisin tunnustaa varjoesittelijöiden osoittaman joustavuuden työllisyys- ja muissa valiokunnissa niin, että saatiin aikaan kompromissi. Lähdimme liikkeelle kahdesta päähuomiosta. Ensinnäkin sosiaalista vaikutuksista syntyy tämänhetkisestä kriisistä tulevat jatkumaan, vaikkakin taloudellinen elpyminen muuttuu todelliseksi ja konkreettiseksi tästä vielä ei tietenkään varmuutta edes ole. Näin ollen nämä toimet, joilla tuetaan ihmisiä eivät ole mitenkään menneisyyttä, ikävä kyllä. Niitä pitää jatkaa edelleen. Ensimmäinen valinta, haluammeko vai emme la- laajentaa globalisaatiorahastoa ja sen toimintaa. Se on ainoa väline, joka meillä on käytössämme Euroopassa ja jota kautta voimme taistella joukkoirsanomisia vastaan toimiiko 2020 vuoteen saakka vastaus on tietenkin selvästikin kyllä. Haluamme pitkittää sen, sen olemassaoloa, jotta voimme antaa mahdollisuuden uudelleen kouluttautumiselle ja työpaikkojen etsimiselle. Sitä siis laajennetaan vuoteen 2020 niin tämä uusi tilaus on annettava. Ihmiset ovat sen, me olemme sen velkaa näille ihmisille. Sitten toinen valinnan mahdollisuus. Globaalisten rahasto alkoi toimintansa niin, että siihen liittyy paljon muut puutteita, mutta muutokset säännöissä kuitenkin lisäsivät hakemusten määrää, kun haettiin rahastolta avustusta. Lisätutkimuksia tarvitaan, mutta pääongelmat on voitu jo identifioida. Silloin kun joukkoirtisanomisia tapahtuu ja otetaan varoja käyttöön, joissakin maissa, tapauksessa mennyt yli 18 kuukautta tähän. Meillä meidän pitää pystyä vastaamaan sosiaaliseen kriisiin. Ja kun nyt on kuitenkin toimittu aivan liian hitaasti, joten tarvitaan parempaa koordinaatiota. Monet työntekijät eivät saa minkäänlaista apua rahastolta. Lisäksi tämä hitaus eh, estää ihmisiä esittämästä hakemuksia alueilla, joilla apu olisi kipeästi tarpeen. Usein viranomaiset eivät esitä näitä hakemuksia ennen kuin ne on hyväksytty Brysselissä. Tämän takia mietinnössä ehdotetaan lyhytaikaisia toimia, joilla pyritään pyritään vähentämään hitautta ja viivästymyksiä 50 prosentilla ehdotetaan myös sitä, että rahastosta tehtäisiin pysyvä vuodesta 13 eteenpäin. Puhemies, hyvät kollegat, jotkut maista, jotka eniten ovat hyötyneet rahastosta, vastustavat sääntöjen yksinkertaistamista ja pelkäävät sitä, etteivät enää saa näitä rahoja. Haluan puhua aivan suoraan. Tämä riski tietysti on olemassa, kun kasvu tulee jatkossakin olemaan keskinkertaista ja kaikki tämä riippuu myös budjettikuritoimista, joilla pyritään elvyttämään taloutta. Vai onko kyse jostakin eri asiasta? Tässä on kyse tavallaan Euroopan asenteesta ajatellen joukkoirtisanomisia. Haluammeko, että nämä ihmiset hyötyvät budjettikohdistamme? Haluammeko antaa heille tavallaan pelastusrenkaan ja haluamme kiinnittää heihin yhtä paljon huomiota kuin, teem, kuin kiintämme, yhtä paljon huomiota kuin kiinnitämme huomiota rak, äh, rakenteisiin. Kaikki oikeastaan riippuu siitä, miten näemme Euroopan ja sen ihmiset. Ja minä puolustan sosiaalista lähestymistapaa. Kiitoksia. Kiitos. Nyt siirrymme suoraan menettelyyn ilman puhe, listaa Täällä onkin useita pyyntöjä. Basescu ensin minuutti. Doamna președinte, aș dori să fac câteva precizări cu privire la Puhemies, haluaisin tehdä jotakin täsmennyksiä, jotka koskevat globaalista rahaston rahoitusta. Romania on yksi yhdeksästä maasta, joka on erittäin haavoittuvainen globalisaation edessä. Se ei ole käyttänyt tätä rahastoa tähän mennessä ollenkaan. Yksi syy on juuri erittäin äh, nämä rajo, rajo, rajoittavat kriteerit. Globaalista rahasto on hyödyllinen väline, jos olisi tarvittavan joustava. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että romanian viranomaiset eivät ole tähän mennessä hyväksyneet välttämättömiä juridisia puitteita, jotta voitaisiin käyttää varoja rahastosta. Ja tämä kaikki liittyy kontekstiin, jossa viimeisen kahden vuoden aikana työttömyys on lisääntynyt Romaniassa ja meidän maamme on ilmoittanut suurista rakenteellisista muutoksista. Kaikki eniten tapahtuu juuri Romaniassa. Rakennerahaston käyttö voisi varmistaa. Puhuja keskeytettiin. Kiitos seuraavaksi Steiler. Kiitos puhemies, kiitos, että saan lyhyesti puheenvuoron. Mielestäni Euroopan on erittäin tärkeästä tulisi tukea ja suojella Ihmiset, jotka menettävät työpaikkansa ilman, että ovat siihen itse syyllisiä, heitä täytyy tukea. Ja yksi henkilö kääntyi puoleen ja sanoi, että hän olisi kiinnostunut tästä rahastosta, mutta tämä tietysti heijastelee myös ison Britannian uutta hallitusta, koska he haluaisivat lopettaa tämän rahaston. Ja tämä on kuitenkin auttaa työtä tekeviä ihmisiä. Todellakin meidän tulisi tarkastella tätä kysymystä. Meidän tulisi suojella sitä ja tietysti sopeutuksia täytyy myös tehdä, jos niitä tarvitaan. Minä todellakin haluan, että tätä rahastoa tuetaan, suojellaan ja haluan, että sitä myös käytetään oikealla tavalla. Kiitos. Kiitos sitten Kelly. Uh, thank you. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin kiitoksia raportissa hänen tekemästään työstä. Olen ollut omassa vaalipiirissäni mukana kahdella alueella, joissa globaalisten rahaston varoja on käytetty ja täytyy sanoa, että tämä on varsin myönteistä ollut. Ja todellakin komissio ystävällisesti tuli selittämään työntekijöille tilannetta tätä kuvattiin myös lahjaksi EUlta ja tämä se tarkoitus oli kuitenkin hakemukset ovat hiukan masentaneet ihmisiä, koska he ovat odottaneet enemmän. Uskon, että ensinnäkin tämä osittain liittyy virastoihin. Yksi näistä on erittäin tunnettu joka tunnetaan, se on käytänyt väärin varoja aikaisemmin, mutta me olemme myös liian joustavia erityisesti silloin, kun ihmiset haluavat perustaa oman yrityksensä, ja tähän liittyy myös aika, jolloin rahoitusta myönnetään. Aika lähtee liikkeelle silloin, kun hakemus on tehty. Tämän tyyppisiin asioihin pitää puuttua. Toivottavasti joustavuus korjaa tätä tilannetta. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Darden. Kiitoksia puhemies Keskustelut valiokunnassa ovat mahdollistaneet hyvin rakennetun, rakennetun mietinnön. Tässä on, voidaan pohtia globaalista tulevaisuutta ja pohditaan sitä, että työmarkkinaosapuolten pitää voida osallistua tähän toimintaan, hakemusten laatimiseen ja miten pitää kiinnittää huomiota pk-yrityksiin, jotka ovat toimet alihankkijoina yrityksillä, joissa on tapahtunut meidän pitäisi vakavissamme tutkia tämän rahaston tulevaisuutta. Tarvitaan sosiaalista Eurooppaa, jota me tuemme. Sieltä tarvitaan tarvittavat resurssit. Jotkut eivät halua tätä asiaa näin nähdä. Näin opittu kohtakohdalta äänestystä tämä kohta poistettaisiin. Se on todellakin vahinko, että ei otettu huomioon mietinnössä kaikkia mahdollisuuksia, mitä voidaan rahoittaa rahastoa. Minä muistuttaisin kollegat siitä, että pitää käyttää tätä välinettä ilman, että unohdamme mitään keinoa. Meidän pitäisi äänestää tämän puolesta. Kiitoksia. Kiitos ja vielä lopuksi Figueiredo. Kiitoksia puhemies. Haluaisin korostaa vielä kolmea kysymystä, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Ensinnäkin ennaltaehkäisevät toimet täytyy ottaa käyttöön, jotta voidaan estää monikansallisten äh, yritysten äh, toiminnan siirtoa muualle, ja, jotta saadaan aikaan suoraa työllistämistä. Emme saa käyttää irtisanomisia tavallaan äh, tekosyynä silloin, kun ollaan siirtämässä tuotantoa muualle. Ja lisäksi tarvitsemme lisää yhteisön osallistumista näihin maksuihin. Meidän täytyy nostaa nämä maksut 50 prosentista 80 prosenttiin, erityisesti niissä maissa, joissa rahoituksen kanssa on suurempia ongelmia. Niin tässä täytyy toimia nopeammin. Näin ei ole ollut. Kiitoksia. Nyt komission jäsen Cholos. Madame la Présidente. Puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Ensin haluan onnitella komission nimissä herra Portasia erittäin hyvästä työstä. Tämä on erittäin täydellinen teksti. Hän on tehnyt hyvää yhteistyötä muiden valiokuntien tien lausunnonlaatijoiden kanssa. Tämä tulee nyt hyvän aikaan, koska tämä voidaan ottaa vaikeuksittain mukaan komission tekemään työhön, jota se nyt siis tekee. Ensinnäkin kriisi, joka mahdollistaa sen, että globaalirahasto voi antaa tukea er, irtisanotulle työntekijöille johtuen maailmanlaajuisesta rahoituskriisistä ja voidaan antaa 50 prosentin tukea. Meidän pitää tutkia, onko välttämätöntä pidentää tätä poikkeusta tai palata pelkästään 50 prosentin yhteisrahoitukseen. Tämä toinen aikaraja on vuoden 13 loppu. Siihen mennessä kaikkia tar- astutuksesta tarkista Tässä avainkysymyksenä on, pitääkö näitä, pitkälti nämä varat ottaa mukaan seuraaviin monivuotisiin rahoituskehyksiin. Olemme tyytyväisiä, että herra Portasin mietintö tukee syitä, joka, jota, jotka ovat rahaston takana ja jonka mukaan on välttämättä säilyttää väline. Tämä mietintö itse asiassa ehdottaa, että pysyvä väline olisi yksi mahdollinen vaihtoehto tulevaisuudessa ja pyytää, että komissio laatisi ehdotuksen, joka puoltaisi tällaista pysyvää rahastoa. Herra Portas ehdottaa, että keskivaiheen tarkistus vuonna 11 vietäisiin loppuun viimeistään 30. kesäkuuta vuonna 11. Tämä on kuitenkin ongelma, ajatella, kun ajatellaan äh, muutettua asetusta, koska silloin on tämän saadaan käyttöön vasta marraskuussa vuonna 11 ja meillä on tietenkin tämä loppuraportti. Käytössä me voimme käyttää sitä ja tarkistaa tätä kautta näitä asetuksen kriteerejä niin kuin toiminnan onnistumisprosenttia ja laatia vertailevan analyysin menettelytavoista ja kuulla työmarkkinaosapuolia ja analysoida, miten äh, avustus on vaikuttanut avunsaajiin. Tähän mennessä käyttöasunto on aika vaatimatonta ja vain 20, 27 tapausta on hyväksytty ja varsin vähän sektoreita on tässä mukana. Vain yhdeksän jäsenvaltiota on esi tai yhdeksän ei ole esittänyt minkälaisia pyyntöjä. Vain 20 miljoonaa euroa on käytetty pelkästään koskien 11 ensimmäistä pyyntöä. Komissio on pyytänyt 40 prosentin rahoitusta. Haluaisin sanoi niin kuin mietinnössä, että nämä luvut eivät koske muuta kuin hyväksyttyjä hakemuksia suhteessa alkuperäisen asetukseen. Ja niin kuin tässä hyvin sanotaan, niin asetuksen muuttaminen on lisä, saanut aikaan huomattavasti uusia hakemuksia rah, rahastolta. Mietinnössä pyydetään aivan oikein, että parannettaisiin erityisesti menettelytavan pituutta. Siis sitä aikaa, joka menee avun saamisen erosmisen jälkeen. Komissio pyrkii nopeuttamaan ja yksinkertaistamaan proseduureja. Ja tässä tarvitaan myös parempaa yhteistyötä eri osapuolten välillä. Tämä koskee tietysti budjettivallan käyttäjiä, jäsenvaltiota ja komissiota. Läheinen yhteistyö komission ja parlamentin välillä on tärkeää erityisesti, mitä tulee aikataulukysymyksiin Tätä kautta pitäisi voida vähentää näitä viiveitä. Jäsenvaltiota pitää rohkaisemaan tekemään hakemuksia heti, kun irtisanomista on ilmoitettu komissio omalta puoleltaan sen pitää antaa enemmän tietoa neuvostolle ja jäsenvaltiolle ja määritellä aikarajaksi kolme tai neljä kuukautta, mitä tulisi omaan arviointiin. Me panemme merkille pyynnön laatia tällaisen pidennysehdotuksen kriisin loppuun asti budjettiin ja ottaa tämä huomioon monivuotisessa rahoitusnäkymissä. Minä voin kertoa, että vuoden kontosta jälkeen rahast, rahasto kysymystä pitäisi tutkia yleisessä neuvotteluyhteydessä, kun puhutaan monivuotisista rahoitusnäkymistä. Ja pysyvä raho, rahasto on yksi mahdollisuus. Täällä on paljon hyviä ehdotuksia ja tästä on paljon hyötyä, kun laadimme uutta asetusta. Komissio on muuten suunnitellut jo kokouksia jäsenvaltioiden ja muiden osapuolten välillä, jolloin varma siitä, että esittelee niin kuin muutkin parlamentin jäsenet antavat oman panoksensa tähän konsultaation tarkoituksena on, että rahastoa voidaan parantaa, että se tulee vieläkin tehokkaampi tulevaisuudessa. Tämä välinehän edustaa solidaarisuutta ajatellen työttömäksi joutuneita työntekijöitä. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu päättyy tästä aiheesta tähän ja huomenna äänestämme asiasta. Seuraavaksi esityslistalla on Lechnerin mietintö kaupparekistereiden yhteenliittäminen. Esittelijä neljä minuuttia, olkaa hyvä.